sitten eh, Rova Plumille välittää. Kiitos. 25. huhtikuuta kokouksessa Birgit Kolin Langen mandaatti on eh, tutkittu ja ehdotamme, että 17.4. lähtien hänen mandaattinsa on eh, lainvoimainen. Onko tähän mitään sanottavaa? Ei näytä olevan, eli Tämä on täten vahvistettu. Perussopimusvaliokunta ehdottaa artiklan 117 kohta 3